Okei, okay, I think uh, it's time. Okei, eiköhän nyt ole aika aloittaa kokous. Meillä on vain kaksi asiaa esityslistalla jäljellä. Ensimmäinen kohta seitsemän. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Esittelijänä on Pervance Beres. Hänpä saa puheenvuoron. Merci, madame la, la présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja toivoimme, että valiokunta voisi laatia valiokuntaloitteisen mietinnön eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Todellakin ei pelkästään valiokunta, vaan Euroopan parlamentti kokonaisuudessaan pitää erittäin tärkeänä ohjausjaksoa. Siinä annetaan ryhtiä komission aloittamalle hankkeelle taloushallinnosta Euroopassa. Ja tämän ohjausjakson ympärille on myös kuusi valiokuntaa tästäkin valiokunnasta. valiokunta mietintö totta kai ei tässä vaiheessa pyri olemaan niinkään sisältöön puuttuva mietintö. Siinä vain luodaan puitteet, joissa Euroopan parlamentti tulevina vuosina voi nimenomaan ohjausjakson sisältöön puuttua myöhemmin. Ei tässä tietenkään puututa myöskään niihin kuuteen mietintöön, jotka tiedätte. Totta kai mitä niissä on ne huomioidaan myös tässä, tähän, tässä rakenteella olevassa arkkitehtuurissa. Paitsi Euroopan parlamentissa, niin muuallakin on pyrkimyksenä määritellä ne olosuhteet, joissa poliitit keskustelua voidaan käydä, kun puhutaan taloushallinnosta. Ei voida ajatella, että puhuttaisiin pelkästään tekniikasta. Totta kai tässä täytyy käydä myös talouspoliittista keskustelua, joka nyt on näin käynnistynyt. Niinpä, jos ajatellaan demokraattista toimintaa, on sekin tässä nyt keskeisesti esillä. Jos ollaan sitä mieltä, että demokratiallakin on sijansa tässä ohjausjaksossa, niin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kosketuspinta on myös erittäin tärkeä, Mutta yhtä lailla myös työmarkkinaosapuolten osa. Tähän asti on kuitenkin ollut niin, että työmarkkinaosapuolet Euroopan unionin tasolla ovat olleet makrotaloudellisessa vuoropuhelussa kyllä mukana, mutta se on ollut kovin muodollista vain itse ohjausjakson sisällöstä sitten. Jos nyt tarkastellaan nyt esillä olevia kuutta mietintöä, siellä on yksi asia, joka on pistänyt silmään ja huolestuttaa myös minua. Aina kun puhutaan tästä taloudellisesta ohjausjaksosta, niin aina on puhetta tästä epätasapainosta alusta alkaen. Se on nyt esillä, kun ajatellaan unioni rahaliittoa, joka on ollut hyvin federalistinen, tai sitten talousliitto, joka kuitenkin toteutuu lähinnä jäsenvaltioiden voimin. Lähet 121 artiklan nojalla ikään kuin yhteisen edun nimissä perustamissopimuksen nojalla. Se, mikä alussa oli pelkästään yhteensovittamista, niin tänä päivänä se näyttäytää, näyttäytyykin ikään kuin vain valvontakysymyksenä tai seuraamuksina. Mutta eihän meillä voi olla talouspolitiikkaa, joka olisi pelkkää valvontaa. Ja totta kai siinä ensin on yhteensovittamista, eikä se pelkästään tarkoita, että seuraamuksia yhteensovitetaan, vaan arviointia myös – ja mitä halutaan tehdä näissä tilanteissa. Tosiaankin tässä täytyy olla hyvin varuillaan. Valitettavasti täällä nyt ei näy ketään, mutta minä kehottaisin, että taloushallintopaketin esittelijät siistisivät tekstiään ja ottaisivat sinne hiukkasen myös yhteensovittamista, ettei vain valvonnasta puhuta. No hyvä, panna valvonta ja yhteensovittamista, mutta ettei nyt pelkästään vaan puhuta yhteensovittamisesta. Ei, se vain piskaamalla, piskaamalla, piskalla kasvua saada Euroopan aikaan. La deuxième remarque sémantique que je veux faire. Sitten toinen kysymys, johon minä tähtään, on se luonne tässä tarkastelussa, jota haluamme toteuttaa tällä alalla joka on kahdellakin tavalla rajoitettu. Ensinnäkin se on hyvin federalistista, mutta sitten toisaalta se täytyy kuitenkin kytkeytyä kokonaisuudessaan siihen, että Euroopan keskuspankin riippumattomuutta kunnioitetaan. Se, että EKP on riippumaton, eikä kukaan halua sitä riippumattomuutta kyseenalaistakaan, niin siitä syystä me olemme aikanaan, muistanette hyvin, Garcia Margallo varmasti, kun hän oli jo minun kanssani silloin näissä kuvioissa, niin silloin syntyi tämä rahapoliittinen vuoropuheluajatus, kun ei haluttu koskea tikullakaan EKPtä. Mutta minun mielestäni en ihan tätä makrotalousvuoropuhelua voida näin vain omaksua. Minusta Euroopan parlamentti, GOPPien, näiden talouspoliittisten suuntaviivojen tai työvoimapoliittisten suuntaviivojen lisäksi tarvitaan muutakin, mutta mukaan ei tässä saisi nyt liikaa häiritä EKPtä ja sen riippumattomuutta. Tässä tämä toinen semanttinen kommentti sitten makrotalouden valvonta. Ei se välttämättä vastaa tätä henkeäkään, jossa minä olen tätä tehnyt. Minä nyt pyytäisin, että pikkuisen tässä aivoriheiltäisiin tältä pohjalta. Itse aikataulusta sitten Ihan yhtä lailla kuin äsken jo totesinkin, itse kukin tykönä tietää sen yhtä hyvin kuin minäkin. Kausi alkaa kolmella liitteellä ja kasvukertomuksella strategia EU 2020, sitten liite, joka liittyy makrotalouspolitiikkaan ja sitten liite, joka liittyy työllisyyskertomukseen. Paketti nimenomaan on peruskivenä tässä talouspolitiikassa. Siinä määritellään ne tekijät, joiden pohjalta jäsenvaltiot joutuvat yhteensovittamaan politiikkaa ennen kuin niitä sitten valvotaan ja pannaan seuraamuksia tavalla tai toisella. Ja toki niin, että minusta Euroopan parlamentissa ollaan nyt hyvin tärkeässä vaiheessa. Nimittäin sitä hetkestä alkaen, kun komissio esittää tämän kasvukertomuksen – ja kuvittelisin, että tulevina vuosina sitten toisenlainen ulottuvuuskin vielä sinne päälle, kun harjoitetaan vuoden kuluessa N plus 1 pohjalta, siis edellisen vuoden pohjalta myös, määritellään siis, mikä on oleva strategiamme jatkossa, mutta totta kai täytyy selvittää komission kanssa, että asiat menisivät eteenpäin. Tällainen mahdollisuus siis tulevina vuosina suuntaviivoissa vahvistetaan kevään Eurooppa-neuvostossa. Ja siellä sitä yhteensovittamista harjoitetaan sitten. Mitä sen jälkeen tapahtuu, se riippuu sitten jäsenvaltioiden taipumuksista. Siellä ratifioidaan ensin heinäkuussa Euroopan neuvoston jälkeen jäsenvaltiot esittävät öö, kasvu- ja vakaussopimuksensa ja sitten kansalliset ohjelmansa uudistuksia varten. Mutta ennen tätä kevään Eurooppa-neuvostoa meillä on hyvin tärkeä kausi edessämme. Minä toivoisin, että ei pelkästään Euroopan parlamentti kertoo, mitä haluaa, mitä päätöslauselmia tehdään valiokunnissa ja ryhmissä. Minun mielestäni meidän pitäisi nyt aloittaa komission kanssa vuoropuhelu sen selvittämiseksi, miten me voisimme konkreettisesti myös panna puumerkkimme tähän prosessiin ja katsotaan, mitä sitten täällä valiokunnassa tehdään tai mitä työllisyysvaliokunnassa, niin että katsotaan sekä talouspoliittisia suuntaviivoja että työllisyyssuuntaviivoja ikään kuin se olisi tavallaan jo lainsäädäntöä, jota me voisimme tarkistaa ja neuvotella sitä neuvoston kanssa. Minusta tämä lähestymistapa on edelleen pätevä. Me olemme nyt jo käynnistäneetkin ja puheenjohtaja, olette jo maininneetkin kansallista parlamentin kanssa järjestettävästä tapaamisesta ennen Euroopan neuvoston kokousta keväällä. Mielestäni se on tärkeä tapaaminen tässä prosessissa, jossa omaksutaan nämä eri politiikan lohkot. Kuten totesin, ehkä meidän pitäisi miettiä vielä tätä menettelytapaa, että paremmin omittaisiin myös talouspoliittiset suuntaviivat. Vuoden toisella puoliskolla, kevään Eurooppa-neuvoston jälkeen siis, sitten kun jäsenvaltiot ovat panneet tähän eurooppalaiseen myllyyn omat ohjelmansa, niin tiedän, että jotkut parlamentit siinä vaiheessa haluaisivat järjestää budjettikonferenssi, kuten sitä kutsutaan. Ainakin sitä mietitään. Varmasti tulee toinen ajankohta vielä keskustelua varten. Se, mitä sitten on tietenkin rivien välissäkin paljon näissä eri lainsäädäntömietinnöissä, jos jäsenvaltio joutuu vaikeuksiin, Euroopan parlamentti voisi myös puuttua tavallaan julkisena tilana mielipiteille ja käsityksille, tilanteen tarkastelulle. Jorgos Papandreou muistaakseni tuli kriisivaliokuntaan kertomaan maansa tilanteesta Euroopan parlamentti oli siinä tärkeässä osassa. Täällä Brysselissä tarjosi tavallaan julkista keskustelua varten tilan, ei mitään syyttelyä varten, vaan tavallaan vuoropuhelun foorumiksi. Sitten sellaista joskus tarvitaan. No niin, tässä hengessä Hiukkasen olen tätä mietintöä laatinut. Kiitos tästä vastuusta, jonka minulle olette antaneet. Toteaisin kuitenkin vielä, että teknisesti ottaen tässä mietinnössä perusajatuksena on määritellä se, mikä olisi neuvotteluvaltuudet toimielinten välisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Nimittäin se, että ohjausjakso toimisi kunnolla, se riippuu aika paljon meidän kyvystämme, asiantuntemuksestamme, mahdollisuuksista puuttua asioihin, mutta ei pelkästään siitä, vaan se edellyttää myös, että komissio toimittaa meille asiankirjoja, joihin me voimme ottaa kantaa. Ja Euroopan neuvosto puolestaan myös ottaa huomioon se, mitä meillä on sanottavanamme seuraavassa vaiheessa. Tässä rouva puheenjohtaja muutamia ajatuksia ja puhui vähän pitkälti. Mutta näitä halusin kuitenkin nyt ottaa esille tässä alustuksessa. Thank you very much. Well, I think we have to... Kiitos oikein paljon. Minusta tuntuu kyllä, että meillä on aikaa puhua tästä ja mahdollisista eri suunnista. Ei siinä mitään ongelmaa. Welcard. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Peresiä hänen puheenvuorostaan ja esittää muutaman huomion eurooppalaisesta ohjauskaudesta, jolla on tarkoitus koordinoida taloushallintoa, Jean-Paul Gosses ei ole tänään paikalla, siksi hän pyysi minua käyttämään täällä puheenvuoron. Todellakin kaikkien meidän täällä parlamentissa pitäisi taistella sen puolesta, että Euroopan parlamentin rooli ja myös kansallisten parlamenttien rooli vahvistuu tässä yhteydessä. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että käymme myös perusteellisempaa vuoropuhelua kollegoidemme kanssa kansallisissa parlamenteissa. Siinä mielessä pidän hyvin tervetulleena Pervansperesin sanomaa. Mielenkiintoista myös, miten talouspolitiikka koordinoidaan tulevaisuudessa paremmin. Kyse ei voi olla ainoastaan valvontakysymyksistä, Koko tässä prosessissa on huolehdittava Euroopan keskuspankin riippumattomuuden turvaamisesta. Tämä on tärkeä arvokas asia ja se on voitu nähdä viime aikoina. Siksi minulle henkilökohtaisesti, mutta myös meidän ryhmällemme tämä on keskeisen tärkeä seikka. Juuri ajatellen EKPn asemaa. Meillä on vielä hiukan epäilyitä, monia avoinna olevia kysymyksiä liittyen Euroopan talouden ohjausjakson suhteeseen koko tähän taloushallintopakettiin, myös kasvu- ja vakauspakettiin, myös ajatellen uutta vakautusvälinettä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita meidän kaikkien on pohdittava – ja nämä asiat on selvitettävä lähikuukausien aikana. Yhteenvedonomaisesti meidän on jatkuvasti pidettävä varsinainen tavoite mielessä. Me tarvitsemme ja haluamme talouskasvua Eurooppaan. Haluamme lisätä työllisyyttä. Tässä yhteydessä meidän on nähtävä ohjauskauden toimet. Kiitos. Kiitos. Kaksi muuta puhujaa. Viki ja Jose. Thank you. Kiitos. Kiitos Perange kommenteistasi. Omassa isänvaltiossa olen pannut merkille varmasti moni ja sen omissa isänvaltioissaan, että kautta linjaan kaikissa poliittisissa ryhmittymissä, varsinkin kansalaisten parissa, on halukkuutta ymmärtää, mistä varat tulevat ja minne se menee. No julkisesti puhuneet, että olisi myös luottamusta ja avoimuutta näissä luvuissa. Mielestäni, jos ajatellaan, se riippuu aika paljon tilastotiedoista ja miten niin paljon niihin voi uskoa. Ja nyt yleisesti ihmiset halusivat kysellä enemmän näistä, mitä jäsenvaltiossa on nähty. Miksi mielestäni ohjausjakso on tässä läpinäkyvyydessä tärkeää, että ollaan vastuullisia myös kansalaisille. Mutta totta kai, jos ajatellaan budjettivalvontaa, niin silloin käsiteltiin asioita, mitkä ovat luvut ja miten pätevällä pohjalla ennustaminen on ja, ja mitä ne itse panevat ohjausjaksoon. Ja missä määrään ollaan riippumattomia poliitikoista tai poliittisesta sfääristä, kun lukuja ja taustatietoja tarjotaan, että niihin voi sitten luottaa laajemminkin. Mielestäni kansallisten parlamenttien kanssa järjestetty kokous oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Puolitoista päivää tapaamisen ja tiedän, että puheenjohtaja oli puolitoista päivää johtamassa puhetta niissä, missä minä olin läsnä, niin kansallista parlamentia tuli mielenkiintoisia kysymyksiä, tosi myös meiltä itseltämme. Vahinko, ettei ollut enemmän meiltä jäseniä paikalla noissa tapaamisissa, mutta varmasti sen pohjalta on hyvä jatkaa, että on avointa keskustelua, avoin foorumi, ja se riippuu myös meistä, että olemme läsnä, jos kerran sitä peräkuulutamme. Meidän täytyy myös oma osamme hoitaa että meillä on kunnon poliittinen asiallista kansallisten parlamenttien kanssa yhteistyötä tehdessä. Sitten olen huomannut myös, että jäsenvaltioissa paljon ja yleisemminkin ihmisten mielessä, kun tarkastellaan ohjausjaksoa, että no ihan kiva, se on avoimuutta, mutta missä määrin on sitten avoimuutta, kun päästään Euroopan tasolle? Minä uskon, että olemme tänäkin velkaa kansalaisille. Puhutaan paljon talousarvion koosta tal- jäsenvaltioissa, mutta ei välttämättä meillä Euroopan unionissa. Meidän täytyy myös osoittaa, että yhtä lailla osoitetaan Euroopan tasolla avoimuutta ja tiedetään myös, mistä varat tulevat ja minne ne menevät. Olisi hyvä olla esimerkkinä. Se olisi hyödyllistä. Kun meillä on paljon aloitteita EU-tasolla ja pannaan ne yhteen, tarjotaan avoimuutta, ymmärrystä, riippumatta mielestäni tämä on aika olennaista. Uh, thank you. Uh, Kiitos. Ja myös Venn ovat myös puhelistalla. Gracias, presidenta. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia Pervans Beresille johdatusta tähän asiaan. Tätä voisin kommentoida jonkun verran. Ja tarkoituksena olisi miettiä sitä, miten voitaisiin parantaa sitä, mikä meillä on tässä edessämme, eli minkälaista lisäarvoa parlamentti voi tähän keskusteltuun pakettiin tuoda. Minulla on siis muutama kommentti. Mahdollisimman järjestelmästi nyt ne esitän. Kaikkihan tietävät, että ohjausjakso on Belgian puheenjohtajakaudella kehitetty asia, joka liittyy neuvoston päätökseen. Tämä on siis pehmeää lainsäädäntöä ja siinä valtiovarainministereiden rooli on hyvin tärkeä, vaikka parlamentti tietysti myös ottaa siihen kantaa, vaikka kuitenkaan tarpeeksi. Minun tarkoitukseni olisi nyt se, että tämä ohjausjakso saataisiin liittymään yhteen kaikkien näiden muiden toimien kanssa, jotka tähän asiapiiriin liittyvät ja kaikkiin niihin välineisiin, joita olemme ottaneet käyttöön, jotta tämä kriisi enää toistuisi. Ja toinen kommentti on, että tämä ohjausjakso ei monelta osin ole yhteensopiva näihin muihin toimiin. Tätä ei ole vielä tarpeeksi tarkennettu, miten tämä liittyisi työllisyys tilanteeseen ja suuriin taloudellisiin kysymyksiin. Tämä on myös lähellä Euro Plus pakettia ja siinä on osittain päällekkäisyyksiä. Ja sitten pitää miettiä, miten tämä liittyy yhteen pelastusmekanismin kanssa. Se on nyt jo toiminut sen verran aikaa, että voidaan nähdä, että se on toiminut huonosti. Euroopan neuvosto joutui pehmentämään ehtoja Kreikalle ja näin ollaan valmiita tekemään myös Irlannin suuntaan, kunhan Irlanti on valmis menemään verokonsolidaatiosuuntaan. Sillä tässä kävi ilmi, että tämä ainoastaan lisäsi velkaa ja toisaalta vaikeutti kasvua ja näin ei saatu tarpeeksi lisäarvoa, jolla velkaa olisi voitu hoitaa Tämä pelastusmekanismi, siihen liittyy tämä pysyvä mekanismi, siihen liittyy samanlaisia ongelmia kuin väliaikaiseen mekanismin. Kun tästä mekanismista ensimmäistä kertaa puhuttiin, niin kansleri Merkel sanoi, että yksityisen sektorin pitäisi osallistua tähän toimeen. Tällä oli kielteisiä vaikutuksia ja Euroopan keskuspankin johtaja tällöin sanoi, että tämä lisää markkinoiden ailahteluvuutta ja näin todellakin on käynyt. Ja sitten siitä on paranneltu kolmelta osin. Katsotaan, että tässä toimitaan, sanottiin, toimitaan tapauskohtaisesti ja sitten sanotaan, että tämä alkaa 2013, mutta tämähän on ihan ristiriitaista. Ja sitten sanotaan, että toimitaan IMFn kriteerien mukaisesti ja tämähän vain lisää sitten öljyä tänne liekkeihin. Ja miksi 2013 pidä paikkaansa? No sanotaan, että vanhat joko velkakirjat, niissä eivät ole mukana yksityiset osakkaat ja sen takia tämä ei ole mukana lainojen uudelleen järjestelyssä nyt, mutta ikään kuin 2013 tämä olisi mahdollista. 2013 pystytään toteamaan, että joku maa on maksukyvytön. Tämä tietysti vaikuttaisi myös niihin joukkovelkakirjoihin, jotka ovat aikaisemmilta vuosilta. Jos ei pysty lainoja maksamaan, niin pystyy maksamaan uusia eikä myös vanhoja lainoja. Ja sitten toisaalta IMFn kriteerit Tässäkin on ongelma. Ainoastaan yhdessä tapauksessa IMF on lähtenyt velkoja uudelleen järjestelmään. Tämä oli Argentiinassa 2003. Muulloin tätä on vain tehty sellaisissa maissa, joissa on konflikteja, ja silloin sanottiin, että teille kyllä maksetaan takaisin, mutta 75 prosenttia yksityistä velkoista ei ole saanut rahoja takaisin, ja Argentiinassa kävi niin, että pystyttiin devalvoimaan mutta tässä näissä nykymaissa, jotka ovat mekanismissa mukana, tätä ei pystytä tekemään. Tätä pitäisi miettiä. Ja mitä ongelmia on sitten tässä pysyvässä pelastusmekanismissa? Tämä on todella huono viesti markkinoille, sillä markkinat tarvitsevat vakautta ja varmuutta, ja sitä ei nyt tässä tapauksessa ole. Minun mielestäni tässä pitäisi nyt toimia niin, että hallitusten poliittiset vastaukset niihin suosituksiin, mitä tehdään ohjausjakson yhteydessä, pitäisi ottaa huomioon myös silloin, kun tehdään päätös siitä, pitääkö velka uuden järjestelmä vai ei. Jos pitää tämä periaate hyväksyä, niin sitten tarvitaan tämän, tämän tyyppinen mekanismikin. Ja sitten lopuksi vielä yksi ajatus, joka on puheenjohtajan ajatus, eli että tämä pelastusmekanismi, sen pitää liittyä e, velkaratkaisuun ja myös pankkien e, tilanteen parantamiseen. Tässä ajatuksena on, että tässä ei tarvita pääomia, mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että velkojen uudelleen järjestely voi olla mahdollista, niin tämä tietysti vaikuttaa myös eh, pääomaan. Minun mielestäni tämä on nyt sellainen malli, jota ei ole tarkkaan määritelty, joka jota ei ole otettu mukaan kokonaispuitteisiin ja siksi tässä on päällekkäisyyksiä ja parlamentin tehtävä on nyt miettiä sitä, minne me haluamme mennä ja kaikki asiat pitää liittää yhteen, ei ainoastaan näitä paketteja, vaan myös tämä väliaikainen mekanismi, joka on ulko, koko asian ulkopuolella ja pankkikriisin ratkaisumekanismi myös. Jos ei tiedä minne menee, niin mikään tuuli ei vie oikeaa paikkaa, mistä tuntuu, että tämä on juuri tällainen tilanne. Kiitos. I agree with uh, a lot that uh, the uh, vice president... Olen samaa mieltä pitkälti siitä, mitä puheenjohtaja on sanonut. Velka tässä on suuri ongelma, niin suuri, että sitä ei voi jättää huomiotta, kun katsotaan, miten tulevaisuutta me suunnitellaan. Liam seuraavana. Merci, madame la... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Pervonsia, että hän tähdensi erästä olennaista seikkaa, nimittäin talouspolitiikan yhteensovittaminen. Siinä myös valvonnalla on oma sijansa. Minä olen tarkkaan lukenut direktiivit, myös muiden esittämät tarkistukset taloushallintopaketissa – No, minulla on todellakin sellainen vaikutelma, että nyt tavallaan kielämme itseltämme kaiken reagoinnin makrotalouspolitiikan yhteensovittamisessa. No selitän tarkemmin. Kun lukee direktiivejä ja tarkistuksia, tulee vaikutelma, että nyt me olemme vahvista vahvistamassa, vaikka ei niinkään luomassa seuraamuksia talouspolitiikan suhdanne myötäisyyttä. Sitä politiikkaa on harjoitettu jonkin aikaa jo. Se, että talouspolitiikassa harjoitetaan suhdanne myönteisyyttä, niin reagoidaan vain suhdanteiden mukaan. Se on erittäin tärkeää, koska ajatellaan eri maiden suhdanteita, niin eiväthän ne ole samat. Yleisesti ottaen nykypäivänä Euroopan suhdanne ei oikeastaan ole kovin suotuisa myöskään talousarvioiden vakauttamisen, jos ajatellaan nykyistä politiikkaa. Minä olen kuunnellut täällä muitakin, mutta me olemme 6-8 prosenttia alle sen, mitä tuotantokapasiteetti voitaisiin käyttää. Toisin sanoen, jos lisätään valvontaa talousarvopolitiikassa, jota me haluamme säilyttää kovin tiukkana, yli, liiallisen tiukkanakin, tätä kutsutaan tiukaksi kuriksi, niin sillä on kuitenkin hyvin suuria vaikutuksia myös suhdanteisiin, eikä tällä alijäämää päästä poistamaan. Viittaten siihen, mitä herra García Margallo totesi, olen täysin samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme myös ohjausjaksossa velkajärjestelymahdollisuuden. Kun me tarkastelemme velkaantumisen syitä, niin täytyy katsoa hiukkasen merenpinnan alle myös syvemmälle tämän jäävuoren huipun allekin, niin siellä ei siellä ollut ongelmia mikä kuluissa, vaan tulot vähenivät. Nimittäin Euroopan maat harjoittivat ehkä sellaista finanssipolitiikkaa, veropolitiikkaa, joka vain pahensi alijäämiä. Jos ajatellaan Kreikkaa, koska hallitus peri tilanteen, jossa se itse ei ollut vastuussa. Moni hallitus on varmaan tehnyt virheitä toki, ja niinpä velkajärjestelystä tulee aivan väistämätön kysymys. Sitten lopuksi vielä – jos ajatellaan talouspolitiikan yhteensovittamista, niin ei ole kyse jäsenvaltioiden politiikan yhteensovittamisesta, vaan myös, kuten sanotaan englanniksi, policy mix. Se, että otetaan huomioon talousarviopolitiikka ja rahapolitiikka yhdessä. Pervas otti tässäkin esille tärkeän ongelman, nimittäin se suhde, joka on jäsenvaltioiden talousarviopolitiikan ja keskuspankin rahapolitiikan välillä. On valitettavaa, että rahapoliittinen vuoropuhelu EKPn kanssa on tavallaan ikään kuin kuuroja keskustelu. Ajatellaanpa korkoja. Tänä päivänä ainoa toimintatapa tässä makrotaloudellisessa suhdanteessa on rahapoliittinen toiminta ja tavallaan se on hyvin rajoittavaa ollut. EKPn pääjohtaja on oikeastaan julistanut viime viikolla muuten tai tässä vuoropuolessa hän totesi, että tässä aiotaan rahapolitiikkaa tiukentaa. Se ei vaikuta kovin järkevältä tässä tilanteessa. Talouspolitiikan hyvä yhteensovittaminen olisi edellyttänyt, että olisi voitu edes keskustella sitä sitten edelleen velasta. Me esitimme jo tämän kysymyksen siitä, pitäisikin ajatella jotain syy-seuraussuhdetta siinä, ettei Kreikan velkaa sekundaarimarkkinoilla ostettu, tai sitten ne korot nousivat 15 prosenttia Kreikan lainojen osalta. Hän ei vastannut meille. Ja eikä <clears throat> tästä päästä sen pidemmälle, jos ei selvitetä näitä velkoja joissakin maissa ja harjoiteta tätä politiikan, eh, politiikan miksiä. Mielestäni Pervansin mietintö on hyvä tapa ottaa esille kaikki nämä ongelmat. Euroopan mittakaavassa ne ovat suorastaan tabu. I don't think the parliament's refusing to talk. Tuskin parlamentti kieltäytyy puhumasta näistä aiheista. Me olemme ihan etunenässä tässä. Sven. Okay. So I don't know why. Am I totally... No en tiedä mistä syystä. Olenko minä nyt ihan hölmö. Muutama lisäkommentti vielä. Ensinnäkin, jos katsomme kansallisia uudistusohjelmia, jotka on jo esitelty, ne ovat laadultaan hyvin erilaisia. Eli meidän pitäisi tätä asiaa tarkastella läheltä, sillä jotkut eivät todellakaan ole sellaisia kuin niiden pitäisi. Ja tämä on todella huolestuttavaa jos tähän prosessiin ei suhtauduta vakavasti, niin tehtiinpä mitä hyvänsä, niin se ei tule toimimaan. Ja toinen kommentti on, että me hyväksyimme viisi päätavoitetta ja useita lippulaivahankkeita. Nyt on hyvin tärkeää, ettei tässä ole kyse ainoastaan kasvustrategiasta, vaan pyritään, toimitaan kattavasti, niin kuin nämä tavoitteetkin ovat kaiken kattavia. Ja jos mietitään, onko kaikki toiminta vielä operatiivista, niin on selvää, että tässä on tuotantokapasiteettia, paitsi jos planeetta ei enää ole olemassa, niin sitten siitä ei enää ole hyötyä. Tämä ei ole siis ainoa indikaattori, miten voidaan mitata julkisen politiikan toimivuutta. Arvon kollega Lian tietää hyvin, mistä puhun. Ja sitten sanoisin, että meillä oli oikein mielenkiintoinen puhelinkonferenssi tämän paketin ja liittopäivien edustajien välillä. Ehkä, jotta olisi saatu kansasta parlamenteista korkeatasoisempia edustajia, olisi pitänyt kehittää tällaisia ajatuksia, kuten videokonferenssin järjestäminen. Tällaista pitäisi tehdä, jotta ihmiset eri maiden valiokunnista voisivat päästä tähän mukaan, kun prosessia suunnitellaan. Meillä on tässä ongelma. Viki sanoi, että meillä oli täällä hyvä kokous, mutta siellä on tarpeeksi väkeä paikalla. Olen ihan samaa mieltä. Tähän on suhtauduttu todella vakavasti. Ja sitten toisaalta, jos katsoo kansallisten parlamenttien osallistumista, niin siellä olivat ne tavanomaiset epäilyt, eli ne, jotka eniten ovat kiinnostuneita EU-politiikasta. Tämä ei kuitenkaan helpota sitä, että päästäisiin sitoviin tuloksiin. Tarvitaan ne ihmiset mukaan, joilla on parlamentissa eniten vaikutusvaltaa. Eli ehkä kannattaisi miettiä sellaista menettelyä, jolla voitaisiin tätä asiaa kehitellä yhdessä jäsenvaltioiden parlamenttiedustajien kanssa. Tässä muuten tulee kilpailua ainoastaan jäsenvaltioiden hallitusten ja Euroopan parlamentin välillä, vaan myös kansallisissa parlamenteissa koetaan meidän asemamme yhä uhkaavampana. Ja tätä varten tarvitsemme vahvaa yhteistyötä. Ja sitten lopuksi tähän ohjausjaksoon liittyen, olisi nyt varmistettavaa se, että myös työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät saavat tässä äänensä kuuluviin. On varmistettava, että ne ovat mukana prosessissa. Eli Pervans ja muut kollegat, innolla odotan tätä asiantuntijatehtävää työtä on korostettava sitä, että talouskasvu on kiva juttu ja tärkeä, mutta sen on toteuduttava kuitenkin yhteiskunnallisen yhdenmukaisuuden ja planeetan rajat huomioon ottaen. Kiitos. Voisin vain sanoa, että parlamentti pyrkii nyt järjestämään mahdollisuuden myös järjestää videokonferensseja kansallisten parlamentin kanssa. Siitä on puhuttu valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Katsotaan, miten tämä edistyy. Edustaja Sottis. Kiitos puheenjohtaja. Liikenneongelmien takia en valitettavasti päässyt tänne ihan kokouksen aluksi. Siksi en valitettavasti kuullut esittelijän edustaja Ressin puheenvuoro, mutta varmasti hän esitti mielenkiintoisia kantoja. Tässä ensimmäisessä keskustelussa on nyt mahdollista vaihtaa eri kantoja. Huomenna ja ylihuomenna Kreikan pääministeri esittelee Kreikan kansalaisille ja parlamentille 25 miljoonan euron paketin, jotta voitaisiin puuttua velka- ja vajekysymyksen. Tiukoista toimista on varmasti kyse. Se on ihan selvää. Palkkojen leikkaamisesta. Nämä ovat objektiivisestikin katsoen hyvin tiukkoja toimia. Nyt on ennustettu, tai nyt on todettu, että ennusteet – eivät ole osuneet oikeaan. Ja sitten huolenaihe, joka on esitetty usean kollegan sulla on se, että Kreikassa ja monissa muissa maissa ongelmana on se, että velka kasvaa sellaiseksi, että se ei ole enää hallinnassa. Ja kyse on lähinnä valtion tulopuolen ongelmista – jo usean vuoden on ajettu sellaista veropolitiikkaa, joka ainakin Kreikassa tarkoittaa sitä, että on myönnetty paljon veron helpotuksia ja totta kai veron kiertokin on ongelma. Kyllä menopuolellakin totta kai on ollut ongelmia, mutta on sanottava, että me olemme Kreikassa aina poliittinen puolue, joka on sanonut, että että Kreikan ei olisi pitänyt ottaa järjestettäväksi olympialaisia taloustilanteen takia. No nyt tämä on osoittautunut aivan oikeaksi ajatukseksi ja nyt ratkaisun löytäminen on hankalaa. Me olemme voineet myös todeta, että jos keskitytään valtion velkaan ja kriisin syihin, niin joudutaan vähän hakoteille. Puhimet, joista on puhuttu, ja nythän me puhumme tästä eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Tässä on kyllä hyvin epäselvää, miten saadaan jotain tuloksia aikaiseksi. Eurooppalainen ohjausjakso ja suhde kansallisiin talousarvioihin. Tässä on kyse perustuslaillisistakin kysymyksistä – jos kansallisilla parlamenteilla ei ole enää mahdollisuutta äänestää kansallisista budjeteista ja että nekin arvioitaisiin, tutkittaisiin etukäteen, ei ole enää mahdollista kehitellä jollain tapaa vaihtoehtoista politiikkaa. Kollegan no, muistuttaa tästä Eurooppa Plus-sopimuksesta esitettiin, että tästä tulisi oikeudellisesti so- sitova teksti. Minusta tämä on ongelma, joka liittyy nyt erityisesti demokratiaan ja legitimiteettiin. Minä olen sitä mieltä, että näin ei talouskriisiä voida voittaa. Totta kai tuen talouspolitiikan koordinointia, mutta ainoa ainoastaan, jos muutama edellytys täyttyy. Selvitän niitä ihan lyhyesti. Velkaongelma on tunnustettava eurooppalaisena ongelmana. Se ei ole ainoastaan kolmen maan ongelman, vaan eurooppalainen ongelma. Siksi on löydettävä tapoja Euroopan tasolla tästä näitä ongelmia vastaan. Kasvu- ja vakaussopimus toiseksi. oikeastaan kääntyi yhteiskuntaa ja kasvua vastaan. Jos ajatellaan, mitä kasvuennusteita Kreikassa nyt on, miinus 6 prosenttia, minkälaisia tuloja tällaisen laman aikana voidaan olettaa, miten ongelmat voidaan ratkaista, tämä on varsinainen noidankehä. Tämä on vakaussopimuksenkin ongelma. Ja sitten tuo hallintoajatus, siinä tulee vain lisää paineita leikkauksiin ja halusin palata nyt oikeastaan puheenvuoroni alkuun. On välttämätöntä, että huolehditaan rakenteellisten muutosten toteuttamisesta. Siksi taloushallinnon asema on tässä melko merkittävä. uudistuksia varmasti tapahtuu, mutta mielestäni tämä paketti nyt rakentuu vääränlaisen logiikan varaan ja siksi ongelma ei voida näin ratkaista, koska tämä ongelma ei ole mitenkään yksin Kreikan ongelma. Me tarvitsemme Eurooppaa, joka todella pystyy puuttumaan tähän kriisiin. Kiitos oikein paljon. Niin tämä kaikki solidaarisuuden nimissä meidän sinun ohtaa. Thank you. I think what we have... Kiitos. Tällä haavaa tilanne on se, että maat, jotka todella ovat ongelmissa, niin niistä on tullut tavallaan asiantuntijoita Italia, Irlanti, Kreikka, Portugali. Kaikki vaitonaisempia kuitenkin ovat, koska eivät uskalla nostaa ääntään markkinoiden takia tai minkään muun takia. Siksi meidän pitäisi oikeastaan kuunnella heitä. Nyt me kuuntelemmekin toista puolta, jotka ovat ikään kuin tahrattomia ja moraalisoivat vain. Tässä yhtenä päivänä luin Smagia eh, keskuspankista, että sanoisi, että veromaksajat ansaitsevat tämän laskun, koska he ovat nimittäneet sääntelijät. Sääntelijät puolestaan ovat harjoittaneet tämän tyyppistä sääntelyä. Se johti puolesta siihen, että pankit leikkivät, kun kissa oli poissa. Ja siksi veronmaksajat joutuvat maksamaan tämän kaiken. Minä sanoisin, että pankkiirit eivät oikein myös auta löytämään ratkaisua olen samaa mieltä edellisten puheen kanssa, että meidän pitäisi olla joustavia niinkään. Ei se ole kyse EU-joustostakaan, että meidän pitäisi olla totuudenmukaisempia oikeastaan, oikeastaan kaikki, kaikki ulospääsykeinot ovat tavallaan jo käytetty. Meidän pitäisi miettiä erilaisia keinoja päästä eroon tästä. Ei olisi näin, näin tiukka järjestelmä tämän taloushallintopaketin kanssa. Minä en oikeastaan oikein ymmärrä, että pelkästään sen avulla tästä päästään eroon. Thank you very much. I'll just make a, few more comments. Kiitos oikein paljon. Pari kommenttia vielä. Jos te syntisin puheenvuoron jälkeen, että ohjausjakso vie kansallisten parlamenttien toimivaltaa. Keskusteluissa, joita kävimme, kun kansallisten parlamenttien edustajat olivat täällä, niin jotkut kommentoivatkin sitä, että joillain tapaa asia oli päinvastoinkin, eli ensimmäistä kertaa kansalliset parlamentit tunsivat olevansa osana prosessia, joka toteutuu EU-tasolla. Tämä on se linja, jota meidän tulee vahvistaa, että että kansallisella tasolla tunnetaan omistajuutta kaikista tapahtumista. Enempää minun ei tarvitse varmaankaan sanoa, koska olen pitkälti samaa mieltä, mieltä täällä sanotusta. Nämä paketissa on paljon siitä, miten ei jouduttaisi uudestaan samaan pulaan, missä olemme nyt. Melko vähän tiedetään siitä, miten tästä pulasta päästäisiin tällä hetkellä, erityisesti niiden maiden osalta, jotka ovat kohdanneet vaikeuksia. Emmekä me saa näitä maita kestävälle tielle, jos emme tee muuta kuin kerää korkoa. Pervans, varmaan haluat käyttää puheenvuoron vielä. Haluaisitko, että annamme ensin komissiolle puheenvuoron? Selvä. Jos komissiolla on sanottavaa, ehkä voitte kertoa, missä mennään nykyohjausjakson osalta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama pieni kommentti. Nyt kannattaisi miettiä eurooppalaisen ohjausjakson luonnetta. Kyseessä ei ole ainoastaan valvontatoimi, vaan tässä halutaan koordinoida niin, että pyritään selvästi määriteltyihin prioriteetteihin, jotka mainitaan Eurooppa 2020 ja Eh, tällaisissa suuntaviivoissa ja työllisyyssuuntaviivoissa, eli valvonta tapahtuu nimenomaan siltä pohjalta, että makrotaloudellisesti koordinoidaan toimia, niin kuin näissä suuntaviivoissa sanotaan. Ja tämän lisäksi on korostettava sitä, että valvonta ei ole mikään kova väline, vaan pehmeä väline. Siitä voidaan kuitenkin parantaa ja sen takia Euroopan ohjausjakson lähestymistapa on komission mielestä kahtenainen. Ensinnäkin nyt on oltava todella integroituja lähestymistavalta, eli on toimittava lähellä taloudellisia suuntaviivoja, työllisyyssuuntaviivoja ja mietittävä kaikkea talouspolitiikkaa samanaikaisesti ja kaikille eri tavoitteille on annettava yhtä suuri arvo. Ja sitten kolmanneksi pitää korostaa vielä sitä, että ohjausjakson ja valvonnan lisäksi on myös täytäntöönpanomekanismeja. Eli tämä tarina ei nyt lopu siihen, että saadaan komission tai neuvoston raportti kansallisista uudistusohjelmista, vaan siinä tehdään suositukset, jotka ovat peräisin neuvostolta, ja sitten on myös noudatettava näitä suosituksia. Tämä on ohjausjakson ulkopuolista toimintaa jo, mutta tästä pitäisi tulla kuitenkin tämä yhä vankempi tapa varmistaa tämä koordinaatio yhdessä valvonnan kanssa ja neuvoston suositusten täytäntöönpanon valvonta liittyen siis koko EU:hun ja euroalueeseen joskus jopa itse jäsenvaltioiden toimintaan. Ja toinen tärkeä kommentti on, että ohjausjakso pitää nähdä paljon laajemmassa yhteydessä. Se on yksi väline, jonka tarkoituksena on auttaa pääsemään kriisistä ja pitää päästä tasapainotettuun tulevan talouspolitiikkaan ja näin on paikallaan ajatella, että ohjausjakso on vain yksi väline kokonaissa väline kirjossa ja poliittisten välineiden kirjossa, jota on nyt ehdotettu kriisistä pääsemiseksi. Ja sitten sanoisin vielä, että komissio on yhä jatkossakin sitoutunut tekemään työtä parlamentin ja esittelijän kanssa, jotta voidaan perussopimusten mukaisesti ja neuvoston toiveiden mukaisesti miettiä tämän parlamentin roolia. Komissio ja komission puheenjohtaja on monta kertaa ilmaissut olevansa sitoutunut parlamentin roolin kasvattamiseen ei ainoastaan ohjausjaksossa, vaan myös siihen liittyvässä lainsäädännössä. Ja tähän sitoudumme jatkossakin. Aiomme tehdä esittelijän kanssa hyvin läheisesti yhteistyötä, jotta tähän tavoitteeseen päästään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Olette oikeassa, että komissio sai puheenvuoroa. He ovat osallistuneet myös aktiivisesti keskusteluun vahvistaen sen, mikä on tätä pelkkää kaudesta puhetta, on syytä miettiä myös meidän osuuttamme. Kiitos tästä puheenvuorosta. Toivottavasti ehkä tämän mietinnän myötä pääsemme laajempaan tietoisuuteen demokraattisista pelisäännöistä myös eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Kun minä palaan maahani, Liam ja ihmiset keskustelevat myös hiukkasen siitä, mitä on nyt tapahtumassa. Jäsenvaltiotalousarviot riippuvat kokonaan liikaakin ilman demokraattista valvontaa, mitä tapahtuu, mitä jää oikeastaan kansallisiin puitteisiin. Demokratiakysymys ei ole pelkästään se, että oh, pitää keksiä, mikä rooli pannaan Euroopan parlamentille tai kansalliselle parlamentille. Mikrofoni katkesi. No, äh, mikrofoni normaal, moi No yleensä mikrofoni kyllä toimii, virallisesti toimii. Kiitos puheenvuorostani kovasti. Muutama kommentti niihin. Ensinnäkin paljon on kyse myös politiikan sisällöstä, mitä halutaan toteuttaa tässä yhteydessä. Ei ole tavallaan niinkään kyse mietinnön tavoitteista. Siihen liittyy paljon menettelytapoja, mutta koskapa siinä puututaan myös demokratiaan sellaisenaan, kuten juuri totesin, niin totta kai mielestäni se on hyödyllinen Alustukseni palatakseni pari lisäkommenttia. Niitä en ehtinyt ottaa esillä, kuitenkin ovat tärkeitä keskustelussamme. Ensinnäkin Euroopan parlamentti on käynnistänyt selvitystyön. Siinä ulkoiset laitokset selvittävät, miten asiat nyt toteutuvat. Että meillä on konkreettista aineistoa arviointia varten. Sven Giegold otti esille myös myös nämä eroavaisuudet näissä eri tuotteissa, joita lähetetään komission, ne ovat tavallaan yhteisen työn pohjana. Tämä on aika hyödyllistä, mutta yhtä lailla aion tarkastella myös sitä, miten talousarviokeskustelu toteutuu liittovaltioissa tai valtioliitoissa. Jos ajatellaan, niin olisi kiva tietää silloin, kun on itsemääräämisoikeutta harjoittavia yksiköitä ja hoitavat omaa talousarvitaan, niin voidaan kuitenkin jotain yhteistäkin tehdä yhdistetyllä tasolla. Vielä sitten kysymys määräajoista. Nimittäin ennen kuin komissio keksi edes tällaisen ohjausjaksokäsitteen, niin meillä oli jo näitä ongelmia. Aikanaan meillä oli välineenä työllisyyssuuntaviivat ja talouspoliittiset suuntaviivat, revimme hiuksemme jo silloin, kun me pähkäilimme, miten voidaan saada neuvosto ottamaan huomioon meidän sanomamme. Nyt se on vielä huonompi tilanne, jos haluamme, että demokratia toimii. Ajatellaanpa kansallisia uudistusohjelmia, niin kyllä kansallisten parlamenttien pitää pystyä niitä tarkastelemaan ennen kuin hallitus ne kiikuttaa Brysseliin, jos haluamme tämmöistä omimisprosessia myös. Mutta virallisesti hallitukset eivät voi edes laatia näitä uudistusohjelmia vasta kevään Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen. Sen jälkeen komissio niitä tarkastelee ja sitten kesän Euroopan neuvostossa ne hyväksytään. Ajatellaanpa tämän vuoden aikataulua. Euroopan unionin komissio vahvistaa maakohtaiset suositukset 5. kesäkuuta, ne menevät sitten EPSCO-neuvostoon 17. kesäkuuta, ECOFINissa 21. kesäkuuta ja Euroopan neuvostossa 24. kesäkuuta. Ja siinä välissä kansallisten parlamenttien pitäisi myös jotenkin myös omaksua ne. Ja meilläkin pitäisi jotain sanottavaa olla. Aikataulukysymys, se, että mobilisoidaan oikeaan aikaan voimaamme on erittäin tärkeää niin, että me kohdennamme hyvin toimemme niin. Jos vain joka sekunti ja minut jotain sanotaan, niin kaikki menee pieleen, eikä ole mitään vaikutusvalta. Meidän täytyy tulla pelin mukaan oikeaan aikaan. Mitä Vicky Ford sanoi, joka ei ole enää paikalla. Tämä on muuta tehtävää ehkä. Tilastotietojen riippumattomuudesta se on erittäin tärkeää, että meillä on laadukkaita ja luotettavia talouspoliittisia tilastotietoja, mutta ei sillä politiikkaa harjoiteta Vahingot ei nyt ole paikalla, Viki, enää. Tämä pitkään minua jo huolestuttanut, enkä oikein ole saanut oikein otetta keskustelusta. En tiedä, miten jatkaa liittyen siihen, mitä Sven otti esille huolina. Jos ajatellaan, että eurooppalainen ohjausjakso olisi vain jotain abstraktia, vaan että se olisi todellakin saada aikaan johdonmukaisuutta ja hierarkiaa meidän täytyy se hierarkia panna kasaan. Ja tässä perustana yleensä on Euroopan unionin strategia EU 2020. No, se ei ole kuitenkaan toiminut, se on nähty. Siksi kun jäsenvaltiot laativat oman talousarvionsa, antavat tietoja talousarvioistaan, niin se auttaa meitä myös selvittämään, miten heidän talousarvionsa auttaa toteuttamaan tätä, tätä EU 2020-strategiaa. Ei se nyt niin mutkikasta ole. No onhan se tietenkin mutkikasta, mutta kun sinne ei mennä eteenpäin, enkä vielä ole nähnyt mitään merkittävämpää, kuten Wikifort sanoi. On sanottu, että tässä mene hiukkasen ohjesakson ulkopuolelle, mutta haluaisin kuitenkin vakuuttaa, että Vicky Fordin mietinnössä jäsenvaltiot on pakotettava esittelemään talousarviota niin, että nähdään, miten se vaikuttaa EU 2020 strategiaan. Sitten siihen, mitä edustaja garcía Margallo totesi. Hän otti esille työllisyyssuuntaviivat, talouspoliittiset suuntaviivat. Olen pitkään keskustellut siitä, että laajat talouspoliittiset suuntaviivat ja työllisyyssuuntaviivat huomioitaisiin paremmin, mutta, mutta ne ovat kyllä jo kuolleet ja kuopattu välineinä. Kun Euroopan komissio hyväksyi vuotuisen kasvukertomuksen niin, että halutaan leikata palkkoja, ja näköistä kiintoisaa siellä oli, niin ei pidetty kuitenkaan hyödyllisenä oikaista talouspoliittisia suuntaviivoja tai työllisyyssuuntaviivoja. sanottiin, että ne ovat yhteensovitettavissa. Todellakin tämä on kovin virkavaltaista, muodollista tarkastelua, joka ei oikein huomioi todellisuutta, mitä tapahtuu vuodesta toiseen. Euroopan parlamentissa puolestaan virallisesti mm, se on meillä pohjana työskentelyssä, mutta meidän täytyy jotenkin sopeutua siihen, mitä komissio itse toteuttaa. Ja tässä perustana on nimenomaan tämä vuotuinen kasvukertomus, eivätkä nämä suuntaviivat, vaikkakin tässäkin puhutaan kyllä yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista eri tahoilla, myös komission suulla. Mitä Sven Giegold totesi viidestä avaintavoitteesta ja, ja miten ne huomioidaan tähän, mä no siitä sanoin, sanoin jo jotain ja siinä olen toki samaa mieltä. ja mitä johtopäätöksiä siitä puolestaan pitää tehdä. Sitten mitä Edward Sikluna totesi, kiitoksia kovasti, se oikeastaan vahvistaa minun sanomaani, mikä merkitys on Jorgos Papandreolla tai mikä olisi voinut olla, kun hän tuli kertomaan tilanteesta. Tavallaan voidaan nyt katkaista tämä vaitonaisuus. Eh, voidaan antaa eväitä keskusteluun, jossa jokaisen on kannettava vastuunsa. Me olemme kaikki vastuullisia syyllisiä. Ei tässä voi osoitella sormella vaan joitakin ilman, että jokainen kantaa oman vastuunsa. Niin, että jokainen osoittaa yhteisvastuun tunnetta ja yhteen sovittamista. Sekin on tärkeää tässä talouspolitiikassa, joka halutaan säilyttää mie- säilyttää mielessämme myös ohjausjaksossa, jotta se olisi menestyksekäs eikä pelkästään jatkuvaa valvontaa ja seuraamusten panemista. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ehdotettu aikataulu. Ei, ei, se ei ollutkaan tämä. Ehdotus on siis, että 14. kesäkuuta esiteltäisiin mietintö ja 21. päivä olisi tarkistusten jättämisen määräaika. 11. päivä heinäkuuta puhuttaisiin tarkistuksesta ja 12. syyskuuta äänestettäisiin valiokunnassa ja asia tulisi täysistuntoon ykköstäysistuntoon lokakuussa. Näin meillä on vielä aikaa miettiä lisää näitä erinomaisia ajatuksia, jotka on otettu esille. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka antoivat oman panoksensa. Viimeinen asia esityslistalla tänään on kohta kahdeksan, eli EUn pääomasta merkitsevät uudet osakkeet Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääomasta. Minä olen tässä esittelijänä, eli tässä on hyvin lyhyt tämä mietintö se on lyhyt ja ytimekäs, sillä esitän, että me hyväksymme tämän pääoman korottamisehdotuksen 50 prosentilla 20 miljardista 30 miljardiin euroon. Ja tämän tarkoituksena on, että Euroopan unioni voisi merkitä vaadittaessa maksettavia pääomaa määräsuhteessa sen osakkeen omistuksiin tällä hetkellä syy siihen, miksi tätä pyydetään, on, että pankki on vastannut kriisin seurauksiin ja se kokee, että kriisi on vaikuttanut sen operaatioalueeseen ja sen takia se haluaisi pystyä jatkossakin lievittämään kriisin seurauksia operaatioiden avulla ja jos pääoma saadaan lisää, niin tämä tulee mahdolliseksi. Eli minä tulen siihen lopputulokseen, että tämä on hyvä ehdotus, eikä mitenkään ristiriitainen tai kiistanalainen, siksi minä olen sen hyväksymisen puolesta ja tätä suositan teillekin. Haluaako joku tästä asiasta puhua? Ei halua. No, tarkistuttiin jättämisen määräaikaan 19. päivä huhtikuuta. Ai anteeksi Sven, haluaisitteko? Tell you the proposal is... No minä sanon nyt, että tarkistukset on jätettävä 19. huhtikuuta mennessä, käsittely 24. toukokuuta, äänestys myös 24. toukokuuta, niin että tämä menisi kesäkuun kakkos täysistuntoon. Sven. Haluaisin kiinnittää huomioon muutamaan seikkaan. Totta kai erityisesti kun ajatellaan talouskriisiä ja johdonmukaisuuden puutetta Euroopan unionissa, niin me tarvitsemme tällaisia pankkirakennelmia, kuten EBRD. Mutta jos arvioimme näiden tahojen toimintaan, niin huomaamme, että melko usein toimet eivät oikein noudattele meidän ilmastotavoitteitamme. Joten fossiilisin energialähteisiin Venäjällä, Sloveniassa ja muualla. Eli kysymys kuuluu, pitäisikö meidän todella nyt antaa enemmän rahaa näihin rakennelmiin ilman, että mietitään sitä, noudattaa tavoitteleeko politiikka yleistä EUn politiikkaa mukaan lukien 2020 tavoitteet. Siksi parlamentin pitäisi käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ja ottaa nämä kysymykset esiin. Lisäksi olisi huolehdittava siitä, että lisää varoja ei periaatteessa nyt käytetä, jotta tehtäisiin enemmän työtä, joka on ristiriidassa EUn yleisten tavoitteiden kanssa. Toiseksi, Totta kai meillä on kaksinainen rakenne, EBRD ja EIP. Ei ole ihan loogista, miksi meillä on nämä kaksi pankkia. Tiedän, että jäsenyys on vähän erilaista. Tämä kattaa, nämä kattavat eri maat, mutta päällekkäisyyttäkin on ja tähän päällekkäisyyteen olisi puututtava. Siksi me ehdotamme tarkistuksia tähän mietintöön, jotta todella – lähdettäisiin neuvottelemaan ja saataisiin aikaiseksi se, että EBRD purettaisiin vuoteen 2015. Ja sitten luotaisiin EIPen kanssa sellainen rakenne, joka olisi tehokkaampi ja lopulta myös demokraattisempi, koska meillä on paljon enemmän vaikutusmahdollisuuksia Euroopan investointipankkiin kuin EBRD. Meidän pitää seurata tätä prosessia. Me tarvitsemme – muita julkisia pankkeja, että voidaan huolehtia kunnollisista investoinnista, mutta sen on oltava kestävällä pohjalla. Emmekä halua jatkaa tällaista tuplarakennetta, jossa on kaksi pankkia, jotka toimivat pitkälti samansuuntaisesti. Todella arvostaisin sopimusta tämän tyyppisestä linjasta. Kiitos. Thank you for that. I think we have somebody who... Kiitos. Komissiosta ilmeisesti joku voi ehkä käyttää puheenvuoron. Ai, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin noudattaa teidän suosituksianne niin, että saadaan kantaa, jossa todetaan, että ei olisi kovin kiistanalaista ehdotusta. No, EBRDstä, kun tarkastelen sen historiaa ja ajattelen, kun entinen Tsekoslovakia käytti myös EBRD 90-luvun alussa, niin etsi vastausta siihen, miten menestyksekäs se oli. Yllättävää kyllä, lähes 90 prosenttia. Voi olla, että se on yksi vastaus myös herra Giegoldillekin. Lähes 90 prosenttia EBRDn investoinneista Tsekoslovakiassa meni läntisiin ulkoisiin investointeihin. Ehkä siinä on yksi tapa auttaa eurooppalaisia yrityksiä mainitsemissanne maissa. Se ensinnä. Henkilökohtaisesti en nyt kiistä tätä, mutta olisin varovainen kuitenkin, että kun ollaan nyt vakauttamassa talousarvioita ja kun elämme tätä finanssitodellisuutta nyt. Jos lisätään puolella osuutta, niin se on valtava korotus. Ehkä meidän pitäisi ottaa huomioon myös se, olisiko se ehkä liikaa. Kolmanneksi, EBRDn investointien jatko miten kansalliset parlamentit tulevat kuuluiksi, miten ne ovat mukana päätöksenteossa, missä investoinneissa ja milloin. Kolme lyhyttä huomiota siis, kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt käännyn komission puoleen. Totta kai näissä kysymyksissä usein sanotaan, että budjettivaikutuksia ei ole – siinä mielessä, että nämä ovat vaadittaessa maksettavia. Ei voida tietenkään aina sanoa, etteikö tällaista vaadetta tulisi. Vai Viki vielä. Sven's point. Ihan lyhyesti se, mitä Sven sanoi EVRDstä ja IBstä, minusta tässä on hyvin erilainen omist, osakkeen omistaja rakenne. Ehkä tästä voisitte puhua, sillä EBRD ei ole ainoastaan eurooppalaisista osakkeenomistajista koostuva. Any, any more questions? Onko muita kysymyksiä vielä, joihin toivomme vastausta komissiosta? To, just to me it's really... No minä haluaisin todella ymmärtää, miten oikeutetaan se, että ilmastotavoitteet huomioon ottaen, ottaen huomioon tiekartta, joka pyrkii vähähiilisen talouteen, miinus 8 prosenttia hiilidioksidipäästöjä. Ja samalla tämä pankki investoi sellaiseen, mikä on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. Minä toivoisin tähän selkeää vastausta. Right, thank you very much. Noin, kiitos. Argentiina on tänään jo mainittu. Minua juuri muistettiin siitä, mikä oli Argentiinan yhteys komissio. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Vastatakseni nyt ihan lyhyesti siihen, mitä täällä on sanottu. Ensinnäkin pääoman korottamisen määrä. Neuvosto päätti korottaa pääomaa, jotta otettaisiin huomioon kriisin myötä lisääntyneet tarpeet. Ja sitten pitää huomioida se, että EBRDllä olisi tarpeeksi talosta pääomaa ja pystyttäisiin pitämään yllä AAA-luokitus, jotta voidaan rahoittaa hyvin. Tämä on siis pääoman korotuksen ehto. Sitä tarkastellaan sitten uudelleen tämän kauden lopussa ja katsotaan, onko pääoman korotusta pidettävä yllä vai palautetaanko siitä osa. Ja kuten aivan oikein sanoitte, kyseessä on pääoman korotus joka tapahtuu sekä maksetun pääoman että vaadittaessa maksettavan pääoman kautta. Maksettu pääoma sitä varten. Ei tarvitse mitään maksaa, sillä tässä yksinkertaisesti varantoja pääomitetaan. Sitten sanoitte, että vaadittaessa maksettava pääoma voidaan myös vaatia maksettavaksi, mutta toistaiseksi tällaista ei ole käytännössä tapahtunut edes EIPssä, eli tämä on lähinnä teoreettinen kysymys. Ja mitä sitten tulee EIPn ja EBRDn e päällekkäisyydestä, kaksi seikkaa. Nämä molemmat instituutiot perustettiin eri aikoina eri tarpeisiin. EIB on yhä laajalti EUn pankki investointipankki toimii lähinnä 90 prosenttisesti EUn jäsenvaltioiden sisällä. Siellä investoidaan infrastruktuurihankkeisiin ja niin poispäin. Jälleenrakennus- ja kehityspankki taas perustettiin, jotta voitaisiin tukea Itä-Euroopan maita siirtymään aikaisemmasta talousjärjestelmästä markkinajärjestelmään ja se on suuntautunut yksityisille markkinoille, eli tässä on ihan erilainen rakenne. Mutta aivan oikein sanoitte, että jonkun verran päällekkäisyyttä joissain maissa on, ja sen takia nämä kaksi instituutiota ovat allekirjoittaneet äskettäin yhteisymmärrysmuistion, jotta ne voisivat virtaajastaa yhteistyötään eikä tehtäisi päällekkäistä työtä ja parantaa siis yhteistyötä eikä kilpailla näiden kahden laitoksen kesken. Minä en ole ilmastonmuutosasiantuntija, mutta uskoakseni jälleenrakennuspankki on lisännyt hyvin paljon sijoituksiaan energiatehokkuuteen ja muihin ilmastosijoituksiin. Ja monessa toimintamaassa on paljonkin mahdollisuuksia vielä lisätä sijoituksia tällaisiin asioihin, kuten energiatehokkuuteen. Eli en tiedä, onko nyt jalonosakeiden politiikka EUn ilmastopolitiikan vastaista. Mielestäni tuntuu, että tässä pankki on menossa juuri tähän suuntaan. Näihin investoihin satsataan erityisesti. Tässä kaikki. On hienoa, että tässä toimitaan aikaa nopeassa aikataulussa, koska ajatus on, että pääoman merkitä pitää vuoden loppuun mennessä esittää pankille. Very quickly. Sven pyysi puheenvuoroa ja meillä on aikaa. Ihan lyhyesti, kiitos oikein paljon näistä vastauksista, mutta minun on sanottava, että en ole tyytyväinen yhteen seikkaan erityisesti. Hyvä, että lisätään vihreitä investointeja, se on eduksi mut, ilmastopolitiikassamme, mutta jos meidän pitää vuoteen 2050 leikata 80-90 prosenttia päästöjä, niin ei ole varaa kyllä investoida sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat saastuttavia. Eli hiilivoimalat ja muut fossiiliset rakenteet ovat taloudellisesti kannattavia ainoastaan, jos käyttöaika on pitkä, ja silloin ollaan ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Ja minä haluaisin vastauksen, ehkä voitte sen antaa meille kirjallisesti tämän prosessin aikana, koska minulle tämä on ehto sille, että vihreät äänestävät puolesta. Jos ei oteta huomioon siis näitä tavoitteita, joista on demokraattisesti päätetty. Varmasti voimme pyytää, että esitätte kirjalliset kommentit. Komission edustaja nyt myös, ettei hän ole asiantuntija tässä. Viki, vielä kerranko? Ihan palaisin siihen osin, mitä Sven totesi myös avoimuudesta. Kovin hyödyllistä, että komission paikalla. Mutta joko sen häiritsee kyllä se, ettei saada vastauksia investointipolitiikka kysymyksissä ja ihmiset, jotka ovat asiantuntija, koska siellä nyt on kyse suurista summista, että olisi kiva saada hiukkasen tietoa valiokunnassakin sähköpostitsekin investointirakenteista rakenteista EBRDssä lainapolitiikasta, miksi tarvitaan tätä rahaa, minne se menee. On valtava tarve saada aikaan perusrakenteita ja kehitystä, ei pelkästään perinteisissä ympäristöissä pohjois afrikassa Kiina Olisi kiintoista ymmärtää paremmin, miksi tarvittaisiin pääoman korottamista. Jukkasen enemmän olisi kiva saada sähköpostilaatikoihin. Astrid. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on nyt periaatekysymys tässä. Miksi jälleenrakennuspankki on olemassa? Sehän perustettiin, jotta pystyttiin varmistamaan, että kommunistimaista voisi tulla demokraattisia maissa, jossa on markkinatalous, mutta tämä siirtymä on nyt jo tapahtunut ja nämä ovat kaikki Euroopan unionin täysjäseniä. Nämä valtiot ja on hyvä kuulla, että investointipankki ja Jalostuspankki tekevät parempaa yhteistyötä, mutta nyt pitäisi se miettiä sitä, onko pankilla ylipäänsä mitään syytä enää olla olemassa, jos ajatellaan kaikkia sen investointeja, niin kaikki nämä voitaisiin kyllä tehdä minun mielestäni investointipankin toimesta. Um, uh, uh Sven, you're going to speak, do it on mic. Sven, jos aiot puhua, niin mielellään mikkiin. Okay. Uh, well, I think we Selvä. Kysymyksiä oli paljon ja minun käsitykseni on se, että EBRD haluaa laajentaa toiminta-alansa enemmän lähitään. Ehkä voimme pyytää, että komissio vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Ehkä voisimme pyytää myös EBRDltä jonkinlaista panosta. Onko nyt selkeä käsitys siitä, mihin nämä ylimääräiset varat käytetään? Ja miten on ajateltu kattaa maantieteellinen alue? Kiitos tästä. Aikataulun jo kerroinkin. Muita asioita ei ole, joten Seuraavan kokouksen aika tiistai 19. huhtikuuta kello kolmelta. Kiitos paljon. Kokous päättyy.